Danke. Chiedo, chiedo cortesemente, please, sit down, please. Pyytäisin teitä istuutumaan. Buongiorno a tutti. Eh... Hyvää päivää kaikille. Valiokuntamme järjestäytymiskokous on näin avattu. Toivotan tietenkin kaikki jäsenet tervetulleeksi. Kaikki monet uudet jäsenet toivotan tervetulleeksi ja tietenkin toivotan tervetulleeksi myös takaisin jäsenet, jotka ovat aikaisemminkin tässä valiokunnassa toimineet. Haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että ne, joilla ei ole syytä olla täällä istumassa, voivat lähteä toiseen paikkaan. Ja tämän kokouksen tarkoituksena on ainoastaan valita varapuhe- äh, puheenjohtaja ja neljä varapuheenjohtajaa. Mitään muita keskusteluja ei käydä. Keskustelemme ainoastaan tästä esityslistasta. Kuten tiedätte, Ensimmäisenä järje- valitaan puheenjohtaja ja tämän jälkeen valitsemme varapuheenjohtajat yksi kerrallaan. Meillä on täällä joitakin varajäseniä, jotka korvaavat varsinaiset jäsenet. Tänään minun on luettava heidän nimensä, koska äänestyksen takia on, on tärkeää, että on nimeltä mainittu varajäsenet. Aloitan EPP-ryhmästä. Kolka Benstenin tilalla Esther de Lange. Christian Heder, Werner Lange. Hänen tilallaan sitten Werner Lange. Si è meritato un applauso. Langen on siis tänään Angela Nieblerin tilalla. Markus Pieper. Patricellon tilalla Salini. Saudargasin tilalla González Pons, SND-ryhmä, seuraavat sijaisuudet Malchitis, sin tilalla Manka, Stanishevin tilalla Niekov, munkin Niekov, Gierekin tilalla Olle Ludvigsson, Dan Nikan tilalla Sorin Moisa, ECR ryhmästä Robacicin tilalla Sampo Terho. ALDE-ryhmästä Angela Blindarin tilalla Padel Telika. Vihreässä Butikoferin tilalla Jadot. FDD-ryhmässä, e Laura Ferrara korvaa varsinaisen jäsenen. Ja, ähm, ich bin äh, in Vertretung... Minä äh, olen varajäsenä täällä Pablo Egenis Shechenik Rovan tilalla. Okay, wonderful, he is here. Okay. We... Hän onkin paikalla, hyvä on. Allora, perfect. Prego. Onko hyvä? Questi sono le... Niin. Nämä olivat siis eh, sihteeristölle toimitetut varajäsenet, kuten ne tiedätte, vain ennen äänestystä voidaan varajäsenyyksistä ilmoittaa, joten näin suljemme tämän listan tänään tämän päivän äänestyksiä varten. Nyt haluaisin kysyä sihteeristöltä, olemmeko päätösvaltaisia. Se edellyttää 17 jäsentä. Meitä on täällä tietenkin paljon enemmän tänään. Joten äh, kun olemme päätösvaltaisia, voimme nyt mennä eteenpäin ja valita puheenjohtajan. Onko ryhmillä ehdokkuuksia? Herra Karins. Puheenvuoro teille. Thank you very much, Chair. On behalf of the... Kiitos puheenjohtaja EPP nimissä. Haluaisin ehdottaa Jerzy Busekia tämän valiokunnan puheenjohtajaksi. Avete sentito, c'è la candidatura. Ehdokkaana siis kollega Busek. Hyväksyttekö ehdokkuuden? Yes, I agree. I am standing as a candidate. Hyväksyn, minä olen ehdolla tähän tehtävään. Eh, Ylä Tuukka. No, ylä, ylä Tuukka. Ne? Eh, sì, sì, sì, sì. Mi è d'obbligo chiedere se vi sono altre candidature. Onko muita ehdokkuuksia, onko muita ehdotuksia puheenjohtajaksi? Muita ehdokkuuksia ei ole. Joten mikäli valiokunnalle sopii, hyväksymme suosion osoituksen herra Busekin puheenjohtajaksi. con questo applauso di acclamazione eh, il collega Busek. Nyt herra Busek on siis valittu puheenjohtajaksi. Haluaisin itsekin henkilökohtaisesti teidän kaikkien puolesta onnitella häntä ja tehdä hänelle tilaa. Toivotan valiokunnalle hyvää työtä. Congratulations. Thank you. Thank you. Uh, uh, Kiitoksia paljon kollegat, kiitos luottamuksestanne ja kiitos todella luottamuksesta. Voin taata teille avoimen keskustelun ja reiluuden kokouksissamme. Meillähän on työjärjestyksemme ja säännöt ovat tärkeitä valiokuntien kokouksessa vaikeissa tilanteissa. Siirrytään seuraavan kohtaan esityslistalla. Tämä tarkoittaa sitä, että valitsisimme ensimmäisen, toisen, kolmannen ja neljännen varapuheenjohtajan ja jokaisen heistä erikseen. Haluaisin ilmoittaa, että totta kai varajäsenet, jotka osallistuvat äänestykseen, varsinaisten jäsenten sijalla, tulivat jo tiettäväksi edustaja Toijan ilmoituksessa ennen kokouksen alkua. Haluaisin vain kysyä, koska tähän menee vielä muutama kymmenen minuuttia, jotta saamme äänestyksen hoidettua asianmukaisesti. Onko, ehdotet, onko ehdotettu mitä muutoksia hoitakaa nämä muutosehdotukset ennen kuin itse ilmoitan, että ryhdymme äänestämään. Me olemme päätösvaltaisia, tämän me tiedämme hyvin. Nyt esityslistallamme vuorossa on ensimmäisen varapuheenjohtajan nimittäminen. Could ask you, madam. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, congratulations. Of... Niin, onnittelut luonnollisesti. Haluaisin esittää kollega Patricia Toja ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. I understand that is... Kiitoksia. Tämä siis act ryhmän nimissä, eikö näin? Kiit- Selvä. Voinko vielä kysyä edustaja Toijalta? Suostutteko siihen, että olette ehdokkaana tähän tehtävään? Thank. Kyllä suostun. Kiitoksia. Seuraava kysymys teille. Onko muita ehdokkaita tähän tehtävään? Ei näyttäisi olevan. Ehdotuksen on hyvin yksinkertainen. Suositun, suosion osoituksen hoidamme valinnan. Madame, Madame Toja, dear Patricia. Hyvä Patricia, olen iloinen, jos voisit tulla istumaan tähän viereeni. Puheenjohtajan korokkeelle tästä olisi paljon hyötyä minulle. left few seconds ago this place. So... Juurihan poistuit muutama sekunti sitten, mutta jos palaisit tänne merkittävälle paikallesi. Olet, olit myös edellisellä kaudella tässä valiokunnassa varapuheenjohtajana. Nyt hyvät ystävät, And now we go uh, to... Nyt voimme siirtyä valitsemaan valiokunnan toista varapuheenjohtajaa. Kysyisinkin nyt ehdokkaista. Näin. ECRn edustajan siellä, olkaa hyvä, esittäytykää. Well, my is Ash. Kiitos, minä olen Fox olen täällä Charles Chichesterin tilalla, mikä on minulle suuri kunnia. Hän oli hyvä kollegani ja on ilo esittää hyvää kollegaani professori Henkeliä tämän valiokunnan toiseksi varapuheenjohtajaksi. Thank you. So my question is... Kiitos. Aivan niin kuin aiemminkin minun kysymykseni kuuluu, onko muita ehdokkaita tähän tehtävään? Ei näyttäisi olevan. Totta kai täytyy kysyä herra Henkkeliltä, suostuuko hän siihen, että hän on ehdokkaana? Great, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Aivan niin kuin aiemminkin. Suosin osoituksen valitsemme hänet. Thank you very much. If I may. Kiitoksia. Hyvä, hyvä kollega, haluan onnitella teitä ja pyytää teidät istumaan tänne puheenjohtajan korokkeelle. Thank you. Well, as usual in each committee, it goes very quickly. Tämä sujuu tavanomaisen nopeasti. Loistavaa. Meillähän on paljon tekemistä tulevalla kaudella. On hienoa, että järjestäydymme näin nopeasti. Everybody in the same way. Good. Uh, dear friends, let us go. Hyvät ystävät, nyt voimme siirtyä valitsemaan kolmatta varapuheenjohtajaa. Pyytäisinkin teiltä ehdotuksia. Ise GUE. GUE. Sikäli kun näen oikein, kollega. Εδώ όνομα μου είναι Νεοκλής Ηλικιώτης, εκ μέρους της Ενωμένης Αριστεράς. Minä haluaisin, herra puheenjohtaja, esittää Miroslav Franstorfia kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Mr. Ransdorf. Haluaisin kysyä herra Ransdorfilta, josko hän suostuu tähän ehdotukseen. Thank you, Chair. Uh, I agree. Kiitoksia puheenjohtaja. Suostun kyllä. Other proposals? Onko muita ehdotuksia, kollegat? I don't see any. En näe. Muita ehdotuksia? Äänestämme käsiä taputtamalla. Uh, dear colleague, congratulations. Onneksi olkoon hyvä kollega Miroslav. voi siirtyä tänne korokkeelle. Ja viimeiseksi ei kuitenkaan vähäisimpänä valitsemme neljännen varapuheenjohtajan. Kysyisinkin teiltä ehdokkaita. Selvä. Ferreira. Uh, Ferreira, uh, on behalf of EFDD. EFDD-ryhmän ehdotus. Presidente. Hyvää iltaa puheenjohtaja. EFDD-ryhmän nimissä haluaisin ehdottaa Dario Tamburanoa neljänneksi varapuheenjohtajaksi. Mr. Mr. Da- Dario Tamburano on ehdolla. Su- suostutteko tähän ehdotukseen? Selvä. Ja näin toisenkin ehdokkaan Alden nimissä. Frederik Fedelei. Congratulations to the election. I'm not... Kiitos. Minä en ole se, joka on ehdolla, mutta Alden puolesta ehdottaisin Morten Helvik Petersenin, joka edustaa radikaali Venstreä Tanskasta. Mr. Morten Petersen. Morten Petersen. Suostutteko ehdokkaaksi? Okay, thank you. Kyllä suostun. So we have... Kiitoksia kovasti. Meillä on siis kaksi ehdokasta. Kahden ehdokkaan tapauksessa salainen äänestys järjestetään koneäänestyksenä. Tämä on tarpeen. Sanon vielä muutaman tärkeän tiedon näin alkuun. Totta kai jokainen äänestävä jäsen käyttää vain yhden äänen. Tämä on aivan selvää. Ensimmäisellä kierroksella vaali ratkaistaan myönteisesti niin, että ehdokas saa ehdottoman enemmistön annetuista äänistä. Toisella kierroksella, jos ensimmäinen kierros ei tuota tulosta, ehdokas, joka saa eniten annettuja ääniä. Ja tässä lasketaan mukaan vain kaikki puoltavat äänet kunkin ehdokkaan kohdalla. Jos tulee tasapeli, yhtä paljon ääniä, niin vanhempi ehdokas tulee valituksi. Tämä taitaa olla kaikille selvää. Näin jonkun kysymyksenkin siellä salissa. Tarkistetaanpa tämä välittömästi. Yes, colleague. Kollega. I, uh, uh, my name is Peter Eriksson. Olen Peter Eriksson, olen vihreistä ja minä haluaisin selityksen Aldelta, miksi he ehdottavat toista ehdokasta nyt näiden neuvottelujen jälkeen. Uh, well, uh, it is possible on mahdollista toki antaa selitys valiokunnalle, mutta tämä on no, siis äh, mahdollisuus, joka jokaisella poliittisella ryhmällä on. Olkaa hyvä. Peter Eriksson, Kollegani Peter Eriksson tietää, enemmistöt muodostuvat koalitioilla, paitsi jos yhdellä puolueella on täysi hallinta talossa, mikä, on, mikä ei ole tilanne, joten meillä on demokratian oikeus tehdä ehdokas, esitys omasta ehdokkaasta, ja tämä ehdokas on Morten Petersen understand this uh, explanation. Ymmärrän tämän selityksen. Onko kenties vielä muita ehdokkaita? En haluaisi järkyttää rauhanne. Ei, ei ole siis muita ehdokkaita, näin ymmärsin. Tärkeää on se, että Salaisessa äänestyksessä käytämme äänestyskoneita. Tarvitsette äänestyskorttinne. Jollakin ei ole siellä korttia, niinkö? I was at the previous meeting here. Minä olen edellisessä kokouksessa täällä. Intan kokouksessa minä jätin korttini tähän koneeseen ja kun tulin takaisin, kortti oli viety pois. Is without... Onko joku muukin vielä ilman korttia? Mehän voimme toki järjestää korvaavan kortin teille aivan muutamassa minuutissa. Onko vielä joku muu, joka haluaisi käyttää sijaiskorttia tässä yhteydessä? Siihen menee 3-5 minuuttia. Sorry, not replacement. Ei, tämä on se alkuperäinen kortti, ei suinkaan korvaava kortti. Hienoa. Onneksi olko henkilöstölle. Hyvät ystävät, henkilökunnalle onnittelut. Onko vielä muita? Onko kysymyksiä? No niin, sitten menettelyn sääntöihin järjestykseen. Meillä on kaksi nimettyä ehdokasta. Nimet ovat tiedossa. Petersen ja Tamburano. Luen nimet aakkosjärjestyksessä ja kysyn teiltä heistä aina aakkosjärjestyksessä. Petersen ja Tamburano ovat nyt listalla ehdokkaina. Jos aloitamme äänestyksen, niin sanon, että äänestys alkaa. Tämä on siis äänestyksen alkumerkki. Ja pitää muistaa, että vihreä nappi vastaa ehdokasta yksi ja punainen nappi vastaa ehdokasta numero kaksi. Vihreä nappi on Petersen tässä tapauksessa ja punainen nappi on Tamburano. Jos äänestätte, niin äänestätte yhtä ehdokasta, Petersen vihreä nappi, taikka sitten Tamburano ja häntä edustaa tässä punainen nappi. Siinä kaikki. Laskemme kaikki äänet myös koneella. Äänestys on salainen äänestys. Tämä on hyvin tärkeää. Salainen äänestys. Jos satutte tekemään virheen, Niin kauan kuin en ole sulkenut äänestystä, niin voitte vielä vaihtaa punaisesta vihreän tai vihreästä punaiseen. Mutta sillä hetkellä, aivan mihin suuntaan tahansa, ei mitään etuisuuksia kenellekään. Ja kun sitten sanon, että äänestys päättyy, niin tämä tarkoittaa, että enää muutoksia ei voi tehdä, vaan valinta on lopullinen ja äänet lasketaan. Okay. Now we start with the test votes. Aloitamme koeäänestyksellä. No niin, mistä äänestettäisiin? Kuka For, for Brasilia or for Argentina? Brasilia vai Argentiinaa? Kuka sitten voittaa, Brasilia vai Argentiina? Brasilia. Vihreät. Voitko sanoa eikin? Argentiina. Ai niin, aakkosjärjestyksessä. Eli Argentiina, vihreä ja Brasilia, punainen. Äänestys alkaa. No, you don't vote for test. No. Well, has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Ei sillä väliä. Moment, moment. moment. No, no, no, no, no. I will help you. <laughs> Thank you. I will help you. Now will be okay. <laughs> It is great. <laughs> great president. Has anybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No niin, lasketaan äänet. Brasilia 31, Argentiina 22, neljä ei osaa päättää. Sinä yksi, Kone toimii. Ei. Uh, let me say, uh, in the first round, ensimmäisellä kierroksella tarvitsemme ehdottoman enemmistön to achieve a positive result. Mm. Tarvitsemme siis ehdottoman enemmistö, jotta saamme päätöksen aikaan toisella kierroksella. Suurempi äänten määrä, siinähän on sitten kaksi ehdokasta. Hän tulee sitten valituksi, jolla on suurempi äänimäärä. Nyt voimme aloittaa. Onko kaikki nyt selvää teille mielessänne? No niin, aloitetaan. Äänestys alkaa. Everybody has voted. Ovatko kaikki äänestäneet? The vote is closed. Äänestys päättyy. Yeah. Mr. Uh, the result is Mr. Peterson. Tulos on seuraavanlainen. Petersen 37 ääntä, Tamburrano 22 ääntä, ehdoton enemmistö. Näin saatiin. Petersen sai ehdottoman enemmistön äänestä. Onneksi olkoon, herra Petersen. If we may to ask you, no, colleague, Kollega, voimme nyt pyytää teitä istumaan tänne korokkeelle. Eh? Not 22. No, it was 17. Yeah. It's just okay. 17, yes, 17, sorry. 17. 30. 37, 17 äänet. Enemmistö tässä ääniä saavutettiin. 17 oli siis tämä vastaehdokkaan äänimäärä. Muutama ilmoitusasia, hyvät kollegat ennen kuin kokous päättyy. Näette nyt puheenjohtajistomme tässä valiokunnassa. Uh, few Kollegat, muutama ilmoitus asia meille kaikille. Mahdollisesti tärkeitä. Aha, kysymys siellä, olkaa hyvä. Ah, io vorrei semplicemente fare una dichiarazione in qua... Haluaisin vain todeta, että tämä mitä kaikissa valiokunnissa tapahtuu, rikkoo Dontin sääntöjä. Tämä osoittaa, että tämä Eurooppaan on, on suuntautunut legitiimiä kritiikkiä ja vähemmistöt suljetaan ulos. Viiden tähden liike Italiasta on, on, on Italiassa toiseksi suurin poliittinen voima, jota edustan se, että tuomitsen epäasialliset käytännöt ei tarkoita, että emme kunnioittaisi toimielimiä. Minulla on suuri kunnia olla tämän valiokunnan varsinainen jäsen. Mielestäni se on strateginen, kun ajatellaan tulevaisuutta. Tämän valiokunnan tehtävät tulevat olemaan ratkaisevia, kun pyrimme ratkaisemaan tämän Euroopan haasteita. Toivon, että se malli, jota täällä yhdessä rakennamme, tulee olemaan esimerkillinen riippumatta siitä, mitä tänään on tapahtunut, niin että saamme koko tämän maailman kyllä osallistumaan tämän vuosisadan toimintaan. Kiitoksia. Uh, thank you. Thank you. For... Kiitos kollega tästä lausunnosta. Toivotan teidät kaikki vielä tervetulleiksi ja aivan erityisen tervetulleiksi toivotan uudet jäsenet Euroopan parlamentissa. Mehän olemme suuri valiokunta, kolmanneksi suurin valiokunta Euroopan parlamentissa. Työmme sisältö kattaa hyvin laajan alueen. Käsittelemme monia aiheita, teollisuutta, pk-yrityksiä ja toiseksi pitää varmasti mainita innovaatio ja tutkimus ja kolmanneksi digitaalitalous, digitaaliagenda ja luonnollisesti energiakysymykset hyvin tärkeä työsarkamme. Mikä sitten meitä pitää kiireisenä lähiviikkoina? Komission jäsen ehdokkaiden hyväksyminen loman jälkeen seuraavalla viikolla Strasbourgissa pidämme Ferocin kuulemisen. Hän on korvaamassa komission jäsen Tajaanin Lewandowski ja Tajanihan ovat parlamentin jäseniä nykyään. Meillä on paljon myös entisiä ministereitä valiokunnassamme, aivan niin kuin näette. Komission jäseniä, komission varapuheenjohtaja. Kaikki ovat korkeatasoisia ammattilaisia. Tämän tiedämme jo ansioluettelostanne. Tämä on näin ollen tärkeä valiokunta Euroopan parlamentissa. Toinen Hyvin tärkeä seikka on se, että 22. päivä heinäkuuta keskustelemme energiaturvallisuusstrategiasta, jonka Euroopan komissio hiljan julkaisi. Komission edustajat tulevat kertomaan meille TTIP-sopimuksen neuvotteluista ja etenemisestä. Tämäkin on energiakysymysten kannalta tärkeä seikka. Varmasti olette tästä tietoisia. Meillä ovat nämä hyvin tärkeät kysymykset, energiakysymykset, ilmastotavoitteet esityslistallamme lähitulevaisuudessa vielä ennen vuoden loppua. Digitalisointi, sähköiset markkinat, e-markkinat. Kaikki nämä kysymykset ovat vielä ennen vuoden vaihdetta esityslistallamme. Odotan kovasti työntekoa kanssanne koordinaattoreiden kanssa odotan yhteistyötä myös, ja myös yksittäisten jäsenten kanssa odotan yhteistyötä. Varmasti yhdessä saavutamme paljon. Meillä on viisi vuotta aikaa edessämme. Toivotan kaikille meille kaikkea hyvää ja hyvää yhteistyötä. Kiitos.